tilannetta tarkkaan ja olemme valmiita auttamaan niin Italiaa, Tunisiaa kuin myöskin muita alueella olevia maita. Kiitos. Merci, Madame Malmström. Kiitoksia, Arva Malmström. Tämä puheenvuoro päättää tämän keskustelun. Sitten siirrymme eteenpäin. Rova Omen Rättinen mietintö aiheena riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen annan nyt vähän aikaa, niin komission jäsenet voivat vaihtaa paikkaa, missä hän esittelijä mahtaa olla. Hyvä. Non, c'est 300, 312 qui nous demande déjà par là. 684. Ah oui, là-bas en rouge. Ok, en rose. <laughs> Très bien. Allez-y, madame la rapporteure, s'il vous plaît. Dank Olkaa hyvä vain. Voorzitter. Voorzitter. Eh, Kiitoksia, puhemies Hyvä komission ja sen hyvät kollegat. Haluaisin kiittää ensinnäkin kollegoita erittäin hedelmällisestä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää myös parlamentin neuvonantajia ja sihteeristöä ja avustajia. Kiitoksia kaikille. Tämä ei ollut mikään helppo ja Paljon tarkistuksia on tehty, mutta uskon, että olemme tehneet kyllä hyvää työtä. Olemme saaneet hyviä reaktioita tähän vihreään kirjaan ja nyt meidän olisi siis saatava aikaan kestävät eläkejärjestelmät, tätä eurooppalaiset haluavat. Tämä ei ole yksinkertaista, mutta meillä on tässä vastuu jäsenvaltiolta. Euroopan parlamentissahan me emme tietenkään voimme vain avoimen koordinaatiomenettelyn kautta vaikuttaa tarvittaviin sääntöihin. Eläkejärjestelmien kestävyys on paineessa väestöpyramidi on kääntymässä toisinpäin, ikääntyvät ihmiset elävät yhä kauemmin ja yhä vähemmän on henkilöitä, jotka rahoittavat eläkejärjestelmiä. Ensimmäinen pilari tietenkin edustaa äh, solidaarisuusperiaatetta sukupolvien välille ja tämä solidaarisuusperiaate ja ensimmäinen pilari on säilytettävä tulevaisuudessakin mutta äh, uusille sukupolville tulee yhä rankempi taakka ja se rasittaa yhteisiä budjetteja. Tämä liittyy myös vakaussopimukseen, haluamme sitä tai emme. Valtiossa halutaan lykätä eläkkeelle siirtymistä, on haluttu yhdistää toisensa eläkeikä ja noussut iän odote. Minä hylkään tällaiset ehdotukset, koska nämä tiedot vaihtelevat maasta toiseen. Sanon tämän tässä, koska se on tuotava esille, eikä minusta olisi sosiaalista tehdä näin, mutta sen sijaan toivomme, että säädettäisiin järjestelmiä jäsenvaltioiden tasolla ja työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyössä. On muitakin näkökohtia, jotka on otettava huomioon. On toimittava niin, että ikääntyneet ihmiset pysyisivät työelämässä kauemmin. Se edellyttää lisäponnistuksia, jotta voidaan joustavoittaa eh, työuria ja työn, työskentelytapoja ja voidaan paremmin toimia niin, että ikääntyneet ihmiset voivat pysyä töissä pidempään. Toinen pilari on joissakin maissa tärkeä. Näissä maissa on tehty säästöjä eri tapojen kautta ottamalla käyttöön uusia mekanismeja e, e, eläkerahastojen e, kautta, joita joskus yritykset rahoittavat julkiset järjestelmät ovat ongelma, mutta myös kasvu, noussut eliniän ikä ja kriisi, rahoituskriisi on vaikuttanut hyvin kielteisesti näihin eläkerahastoihin. Ja tulevaisuuden eläkkeet tulevat pienenemään. Tarvitsemme tiukempia vakavaraisuussääntöjä Euroopan tasolla. Tähän mennessä ehdotetut toimet eivät ole tyydyttäviä, on paremmin suojeltava eläkesäästäjiä ja on tehtävä vaikutuksen arvioita, jotka ovat kunnollisia koskien näitä vakavaraisuustilanteita. Tarvitaan lainsäädäntöä. Esimerkiksi on käyty keskustelua johdannaisista. Ei voida ajatella niin, että, että nämä sidotaan toisensa helposti. Ei, ei, niin, ei voida ottaa spekulaatiota, keinottelua tähän asiaan mukaan. Kolmas asia Minun mielestäni meillä ei pidä olla liikaa odotuksia eh, henkilökohtaisen eläkesäästämiseen. Se on mahdollista vain, jos on ylimääräistä rahaa on, mutta haluaisimme eh, eh, tiedottaa ihmisiä paremmin niin, että henkilöt olisivat tietoisempia eläkkeistään. Tarvitaan siis lisää tietoa. Tästä kolmannesta pilarista sisämarkkinat eivät tee tehtävänsä. Olen pääsemässä aivan loppuun aivan lyhyesti. Mitä Euroopan tasolla tarvittaisiin? Ensinnäkin jäsenvaltioiden pitäisi toimia. Eläkkeiden siirrettävyysjärjestelmä voi toimia ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot, jotka toteuttavat liikkuvuuden vapauttaan, eivät joudu kärsimään. Tarvitaan siis vaikutusten arviointi myös siirrettävyydestä. Kiitoksia. Pyydän, että pidätte kiinni puheenjohtajanne, koska olemme aika lailla myöhässä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you much, President. Kiitoksia paljon puhemies, arvoisat jäsenet. Tämä eläkekeskustelu oli paikallaan käynnistää viime kesänä sitä asianosaisten kanssa tätä kirja, valkoista kirjaa valmisteltiin sadassa yhteistapaamisessa Viidessä kirjassa luonnehditaan eläkepolitiikan tulevaisuutta ja kysytään 14 kysymystä siitä, miten eläkepolitiikka, eläkepolitiikka on jäsenmaissa hoidettu sen varmistamiseksi, että kaikki toimet ovat kestäviä, et, muistuttaen myöskin läheisyysperiaatteen tärkeydestä. Ren ja, Ren, Parnier ja minä olen noin kokonaisvaltaisesti sitä mieltä, että, että, että, että, että yhteinen, su, yhteinen suunnittelu, kestävyys äh, ja äh, riittävyys ovat, äh, on, on taattava mm, Euroopan eläkepolitiikkaa järjestettäessä. Ensinnäkin pitää mukauttaa elinien odotukset ja väestön ikämuutokset eläketarjontaan, niin ikään myöskin tulee myöskin sitten pyrkiä heijastella vuosikymmenen eläkeuudistusten jälkeen jäsenmaissa tapahtuneita muutoksia talouskriisi, eh, talouden kriisi, rahoituskriisi on myöskin eh, korostanut eh, markkina alttiuden riskejä ja on myöskin sitten johtanut riskien hallintaan kohdistuviin tehokkaampiin toimenpiteisiin. Meidän, meidän pitää valmistaa, valmistaa eläkejärjestelmämme hyvin ikääntyvään väestön varalle. Jäsenmaat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä pyrkiessään oppimaan toinen toisiltaan ja vaihtamaan hyviä käytänteitä eläkepolitiikassa äh, äh, Yhteistyöllä on yhtä mieltä siitä, että äh, töitä on, työtä on koordinoitava EU-tasolla ja pyrittävä rajat ylittävät ongelmat saadaan saamaan ratkaistuksi. Eh, viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana jäsenmaat ovat hyvinkin koordinoidusti kylkele, yrittäneet nykyaikaista eläkejärjestelmiä. Monissa maissa siinä on hyvin onnistuttukin. Ei, nyt, nyt kuvastetaan, kuvastetaan niin paljon, paljon paremmin eh, työmarkkinoiden ja väestön eh, ikärakenteen muutoksia toisissa maissa eläkeuudistukset ovat aivan alkumetreillä. Onnittelen esittelijää tästä mietinnöstä lämpimästi ja tämä mietintöhän äh, kannattaa, äh, tukee meidän valitsemaamme holistista näkökulmaa ja pyrkii korostamaan riittävyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä. Siinä myöskin on selkeästi määritelty ne sektorit, joissa EU voi kantaa kortensa kekoon. Konsultaatiokierros mukaan lukien Euroopan parlamentin lopullinen kanta on erittäin tärkeä. Komissiohan on tämän asian kirjallisuuden vuoksi alkanut jo valmistella valkoista kirjaa, joka on luvassa tämän vuoden viimeisellä kolmannella vuosineljänneksellä. Ihan lopuksi voisin todeta, että yksi Euroopan sosiaalimallin suurista menestystarinoista äh, on, äh, sisältyy siihen, että vanhuus ei saa olla samaa kuin köyhyys ja vähävaraisuus sen vuoksi jäsenmaiden on tehtävä oikea, oikeita ratkaisuja niin, että, että eläkejärjestelmät sitten ovat tarkoituksenmukaisia. Viime, ku, viimeksi kuluneiden kuukausien aikana eläkeuudistuksesta on tehty, käyty hyvinkin vilkasta keskustelua ja tänä vuonna keskustelu on varmaan yhtä vilkasta. Luotankin Euroopan parlamentin tukeen siinä, että, että tulevaisuuden eläkeuudistusten varalle tehdään todellakin kestäviä ja riittäviä ratkaisuja. Kiitoksia sitten Ekon valiokunnan nimissä. Kaksi minuuttia edustaja Kutas. Mulțumesc, doamna președinte. Faptul că vorbim astăzi în plenul Parlament... Kiitos, puhemies. Tänään keskustelemme täällä täysistunnossa eläkkeistä ja tämä on hyvin tärkeä kysymys Euroopassa. Rahoitus- ja talous kriisi, väestön ikääntyminen, työmarkkinat, kaikki nämä tarvitsevat yhteisiä päätöksiä. Subsidiariteetin puitteissa kansalliset järjestelmät ovat ensisijaisia, mutta jos jäsenvaltio jäsenvaltiot voisivat paremmin soveltaa eurooppalaista lainsäädäntöä, yhtenäismarkkinat toimisivat paremmin ja voitaisiin taata parempi liikkuvuus työntekijöille. Jotta julkiset eläkejärjestelmät olisivat kestäviä, meidän on taattava se, että ihmiset voivat olla työmarkkinoilla aina eläkeikään saakka. Ja työttömyyden kasvu tietysti on hyvin vaarallinen ja huolestuttava asia. Eläkejärjestelmien uudistamista pitäisi seurata myöskin työllisyyden edistämispolitiikka. Ja tämän ei pidä tietenkään johtaa siihen, että jotkut haavoittuvat kategoriat eivät enää voisi nauttia kohtuullisesta tulotasosta on taattava riittävät eläkkeet kaikille kansalaisille. Ja juuri tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme esittäneet ajatuksen eurooppalaisesta eläkkeestä. Jäsenvaltioiden tulisi taata sellainen eläke, joka kuuluu kaikille, mutta se ei vielä riitä. Minä olen sitä mieltä, että että jotkut jäsenvaltiot kenties ovat vastahakoisia sen suhteen, että EU puuttuisi niiden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, mutta kuitenkin uskon, että meillä on tiettyä vastuuta sen suhteen, missä olosuhteissa kansalaiset elävät ja sosiaalinen tyytymättömyys tietysti voi johtaa myöskin hyvin yllättäviin vaikutuksiin jos nyt sitten ajatellaan vaikkapa sellaisia ongelmia, niitä kansalaisia, jotka tulevat uhratuiksi niiden valtioiden nimissä, jotka ovat tästä kiinnostuneita. Kiitoksia sitten edustaja Dojon, yksi minuutti. Allereerst wil Ria... Kiitoksia puhemies. Aivan ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi esittelijä Ria Omenia erittäin hyvästä yhteydestä yhteistyöstä. Olin kiitollinen siitä, että on, hän on hyväksynyt monet tarkistukset, joita esitettiin IMCO-välikonnassa mukaan lukien Euroopan järjestelmä, jonka kautta kaikki voisivat tietää, kuinka paljon eläkeoikeuksia on kertynyt jäsenvaltiosta riippumatta. Mutta vielä on olemassa avoimia kysymyksiä, erityisesti mestari Auman mainitsi ja ehdotukset, joiden kautta eurooppalaiset eläkejärjestelmät kuuluisivat Euroopan talouspolitiikan, En tiedä, olisiko tämä vastuun ja siksi en tule tukemaan tätä ehdotusta. Sitten suositus, jonka mukaan eläkeikää lykättäisiin, niin että otettaisiin huomioon väestön ikääntyminen. En hyväksy tätä erityisesti al- alkomaissa se ei ole tarpeen. En voi siis hyväksyä tätä suositusta. Kiitoksia edustaja De Jong. Sitten naisten asioiden ja tasa-arvovaliokunnan nimissä Matera yksimielinen. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kollegain Ria Omen ja tasa-arvokysymyksiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota komission vihreässä kirjassa koskien eläkejärjestelmien tulevaisuutta. Tämä on huolestuttavaa. Naisia syrjitään eläkelaskelmissa, koska eh, he aikaisemmin lopettavat uransa huolehtiakseen lapsista, sairasta tai vanhemmista, jotta voitaisiin eh, naisten on siis hyväksyttävä nämä asiat hoidettaakseen osa-aikatöitä tai pätkätöitä e, jopa 18 prosenttia enemmän keskimäärin Euroopan unionissa. Tämä merkitsee syrjintää naisille. Naiset saavat selvästi alhaisempia eläkkeitä ja ovat vaarassa joutua köyhyyteen, erityisesti ikääntyneet naiset. Ottaen huomioon myös naisten pidempi iän odotus naisten käyttämä aika naisten hoitoon tai muiden hoitoa tarvitsevien hoitoon pitäisi ottaa huomioon laskentamalleissa ja olisi myöskin huomioitava monenlaiset muut sopimusmallit. Vihreä kirja alo- aloittiin kuulemismenettelyn toivon, että uudessa valkoisessa kirjassa kiinnitetään enemmän huomiota tähän naisten ja miesten välisen epätasa-arvon eläkelaskuissa. Haluaisin vielä sanoa muutakin, mutta ei ole aikaa. Euh, aivan pientä positiivista syrjintää tässä harjoitin, mutta aivan pientä vain. Seuraavana ryhmän puhuja te edustaja Öri, puolitoista minuuttia EPP. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt a... Puhemies Ensinnäkin äh, me, muutosyhtyksiä on tehty puolen tuhatta, mikä osoittaa ihmisten kiinnostusta tähän asiaan. I, että esittelijälle äh, kuuluu lämmin kiitos siitä, että hän on onnistunut äh, tässä tilanteessa niin, että nyt Euroopan parlamentin nykykannanotto tulee selkeämmäksi. Puhun nykykannanotosta koska meillä on seuraava keskustelu sitten valkoisen kirjan julkistamisen jälkeen edessämme. Kaiken kaikkiaan eh, eh, komission eh, lähes yläkejärjestelmien nykyaikaistaminen ja monimuolistaminen on kunnianhimoinen hanke. Kun puhutaan kakkospilarista, e, pitäisi myöskin sitten täsmällisemmin e, selventää, e, mitä, mistä siinä on oikein kysymys. Ei ole kyse siitä, että ykköspilarista viedään varoja kakkoseen ja kolmoseen meidän, meidän pitää ylläpitää tasapainoa ykkös- ja kakkospilarin välillä, eikä millään muotoa pyrkiä No, tai ainakaan antaa se vaarantua <clears throat> eläkejärjestelmien ongelmia ei nykyjärjestelmällä onnistuta ratkaisemaan. Me tarvitsemme enemmän taloudellista yhteistyötä ja muutenkin parempaa koordinaatiota. Ja myöskin on tarpeen varmistaa se, että, että meidän ajattelutapamme kytkeytyvät sitten varsinaisen toimintastrategiaan myöskin. Kiitoksia edustaja Öri. Seuraavana Darden, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies. Ensin haluan täsmentää tätä konsensuaalista työtä, jota esittelijä on tehnyt. Kiitokset Riia. Kompromissin hakeminen on osoittanut avoimuutta ja minun ryhmäni äänestääkin tämän, on äänestänyt työllisyysvaliokunnassa tämän mietintöluonnoksen puolesta. Tämä on varmasti myöskin voimakas viesti muille instituutioille. Itse asiassa kysymys on eläkkeiden tulevaisuudesta Euroopassa ja Tämä on ainoa asiakirja, joka vastustaa komission näkemystä ja toisaalta tuota Sarkosin ja Merkelin näkemystä kilpailukyvystä. Itse asiassa tämä asettaa kyseenalaiseksi ensimmäisen pilarin ja sen, mikä olisi laillinen eläköitymisikä. Parlamentti omassa mietintöluonnoksessaan nyt pyytää ensimmäiselle pilarille parempaa taetta. Se takaa myöskin solidaarisuuden ja ö, muiden pilareiden huomioon ottamisen. Nyt ö, se, että että otetaan huomioon myöskin eläkeytymisikä ja työllisyysaste, niin ne ovat paljon tärkeämpiä tekijöitä. Näiden kriteereiden määrittelemiseksi halutaan minimieläkettä jäsenvaltioihin, jotta voitaisiin todella vahvistaa myöskin työmarkkinaosapuolten roolia tässä eläkejärjestelmässä Euroopassa, jota voitaisiin myöskin poistaa epätasa-arvo miesten ja naisten eläkkeiden välillä, kuten Barbara tuossa sanoi. Näiden edistysaskeleiden myötä ja muiden myös, jotka haluaisin myöskin tässä mainita vielä, niin tätä myöten parlamentti lähettää komissiolle hyvin selkeän edistyksellisen viestin ja pyytää komissiota ottamaan sen huomioon, kun tulevaisuudessa valkoista kirjaa laaditaan. Kiitokset. No, madame Kiitoksia Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi kiitokset esittelijä hyvästä työstä. Helpottanut minun elämäni merkittävästi. Haluan myöskin kiittää komissiota siitä, että se käynnisti keskustelun hyvinkin ajankohtaisen sellaisen. Monet ovat eh, puhuneet, puhuneet tästä eläkepommista ja mitä nyt, kun minä voimme päätellä niistä luvuista, joita olen nähnyt. Meillä on nyt selkeä aukko sen välisellä, mitä nyt on pantu sivuun eläkkeiden varalle äh, ja niiden resurssien välillä, joita sitten todellakin tarvitaan, että seuraavan 40 vuoden aikana todellakin on varaa kunnollisiin eläkkeisiin. Siinä on äh, todella valtava kuilu. Sen vuoksi tämä eläkeaikapommi. pommi on täsmällinen ilmaisu, mutta kun pommi on äh, tunnistettu, se pitää myöskin sitten kyetä purkaa, purkamaan. Avainkysymys kuuluu, kuka on vastuussa. Äh, äh, mietinnössä on tehty selväksi, että jäsenmaat ovat itse vastuussa sen varmistamisesta, että heidän kansalaisilleen on riittävästi eläkerahaa varastossa. Samoin eh, toteamme eh, jäsenmaiden talouselämien olevan keskenään riippuvaisia, minkä vuoksi myöskin eläkepolitiikkaa on koordinoitava. Se on varmaan hyödyllistä. Mutta emme kumminkaan usko, että EU, EUn eh, e asia on määritellä näitä eläketasoja tai harmonisoida eläkeikiä. Kumminkin olemme yhtä mieltä siitä, että Euro- jäsenmaiden olisi löydettävä yhteinen sävel siinä, millä tavalla kaikille taataan ihmisarvoinen elämä loppuun asti. Ja myöskin täytyy aina muistaa sitten ne ihmiset, jotka sitten irrottavat aikansa erilaisiin hoito- ja hoivajärjestelyihin. Samoin myöskin 2020 strategiat. Me, me, me tiedämme, että tässä musta aukko on aukeamassa eläkemarkkinoilla ja sitä ei voida ummistaa silmiä. Kiitoksia sitten Jean Lambert, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin haluan yhtyä niihin, jotka ovat kiittäneet esittelijä hyvästä työstä. Sillä mehän kaikki tiedämme, että on kansallisia eroavaisuuksia, myöskin poliittisissa ryhmissä on eroavaisuuksia, ja jos päästään äh, tässä asiassa yhteiseen tukeen, niin se on tärkeä asia. Minun ryhmäni on iloinen siitä, että tässä mietinnössä tunnistetaan se, että on hyvin tärkeää ottaa huomioon ensimmäisen pilarin eläkkeet ja sitoutua myöskin riittävään tasoon, jotta taattaisiin kohtuullinen kunnon elämä kaikille, äh, koska 2010 hän äh, oli köyhyyden vuosi, vuosi, jolloin keskusteltiin köyhyydestä. Tarvitaan kunnon takeet kunnolliselle tulolle. Me olemme iloisia myöskin siinä, että tässä tunnustetaan se, että meidän täytyy todella käsitellä naisten eläkeetuisuuksia. Ja olemme hyvin paljon sitä mieltä, että myöskin iäkkäämpiä työntekijöitä pitäisi suojella ja auttaa ihmisiä pysymään työssä mahdollisimman pitkään meistä myöskin eläkeoikeuksien siirrettävyys on hyvin olennainen kysymys. Entistä useammat eivät työskentele pelkästään yhdessä yrityksessä koko uransa ajan, vaan itse asiassa he työskentelevät useissa yrityksissä, eivätkä pelkästään samassa maassa. Joten tämä pirstaloituminen eläkesäädöksissä on vaarana ja tässä tarvitaan EUta. Me olemme myöskin hyvin iloisia siitä, tai siihen, että tässä sitoudutaan myöskin toisen pilarin säännöksiin ja äh, tämä sillä tavalla, että äh, sukupuolen iän tai työsopimuksen perusteella ketään ei syrjittäisi. olemme hyvin iloisia, äh, että näin on todettu, mutta uskon, että meidän täytyy kuitenkin vielä ottaa kattavampi lähestymistapa, joka ottaisi huomioon nykyajan työ elämän muodot, niin myönteiset kuin kielteisetkin. Ja olemme myöskin hyvin paljon sitä mieltä, että ensimmäisen pilarin merkitys on sen solidaarisuudessa ja äh, että äh, siinä otetaan huomioon myöskin epätyypilliset lyhyemmän aikavälin sopimukset ja niin poispäin. Meitä huolestuttaa se, että ponnistelut äh, edistää näitä yksi, että kolmessa virassa pyritään edistämään näitä yksityisiä eläkejärjestelmiä ja on hyvä, että ihmisiä valistettaisiin tältä osin, jos he lähtevät tälle tielle ja että he saisivat todella selkeää tietoa tästä asiasta. Toivoisimme myöskin, että tässä mietinnössä jos nyt näitä eläkesäännöksiä lähdetään muuttamaan, niin että siinä olisi riittävä sopeutumisaika ihmisille, jotta he voisivat todella miettiä omaa taloudellista tulevaisuutta. Kiitos. Kiitoksia sitten Rovan Girling. Madame Girling, la parole est à vous pour une minute. Olkaa hyvä, yksi minuutti. My group supports the... Kiitoksia. Minun ryhmäni kannattaa tämän vihreän kirjan julkaisemista. Se on hyvin ajankohtainen, ajankohtainen kaikissa jäsenmaissa muuttuva väestörakenne, sukupuolten välin haaste, haaste ja näin poispäin jäsenmaiden on syytäkin vaihtaa tietoa, jakaa parhaita käytäntöjä, mutta myöskin sitten muistutettava sitä, että siitä, että se on jäsenmaiden kontolla on eläketurvan järjestäminen. Äh, tietysti äh, äh, myöskin eläkeikiä voidaan lähentää, mutta ihan jos jokaisen jäsenmaan omien olosuhteiden mukaisesti. Minusta siirrettävyys eläkkeissä on tärkeä yhtenäismarkkinoiden vahvistamiseksi EU-kansalaisten ei tulisi joutua kärsimään siitä, että he tekevät töitä monessa jäsenmaassa, niin kuin nyt on usein asianlaita. Työkäytänteet, väestörakenteen muutokset ovat, ovat muuttumassa ja niin on aina otettava huomioon eläkepäätöksiä tehtäessä. Kiitoksia seuraan Figueredo puolitoista minuuttia neste podemos esquecer. Puhemies, emme voi tässä keskustelussa unohtaa sitä, että on olemassa niin sanottu kilpailukykysopimus, ehdotus, jonka mukaan Saksan johdolla, johdolla harjoitetaan järjestää uusia iskuja universaaliin sosiaaliturvajärjestelmään laskemalla palkkoja ja yrittämällä tehdä lopun inflaatioindeksoinnista, joilla vastataan inflaation, pyritään löytämään uusia keinotteluvoittomahdollisuuksia. Me haluamme ilmaista, että me vastustamme tämän tyyppistä eurooppaista integraatiota, joka perustuu epäsosiaaliselle politiikalle. Ja valitettavasti tämä mietintö, joka perustuu komission vihreälle kirjalle, tukee juuri tällaista kehitystä kannustamalla ihmisiä pysymään pidempään työelämässä ja olematta sulkematta pois näitä yksityisiä eläkejärjestelmiä, kuten kuitenkin tiedämme, että pankoti, pankkit ja yksityiset rahastot hyötyvät keinottelun mielessä näistä ja pitävät ihmisiä köyhyydessä, erityisesti naisia. Emme voi tukea tämän tyyppistä kehitystä. Meidän on tarjottava parempia palkkoja, nuorille enemmän työpaikkoja ja parempaa rahoitusalan valvontaa. Me haluamme puolustaa sellaista eläkejärjestelmää, joka on integroitu yleismaailmalle, jossa eläkkeet ovat riittäviä myös vähätuloisille niin, että nämä ihmiset voivat elää ihmisen, ihmisarvoista elämää ja päästä pois köyhyydestä. Portugalissa, Ranskassa olemme protestoineet tässä mielessä haluamme pitää näistä kiinni. In the employment committee on Clark, yksi Second last year, the rapporteur... Työllisyysvaliokunnassa todettiin, että jäsenvaltioiden toimivaltuus on yksinomaista äh, eläkekysymyksissä. Mutta nyt kuitenkin todetaan, että koordinaatio Euroopan tasolla on tärkeää äh, jäsenvaltioiden täytyy siis koordinoida eläkepolitiikkojensa. Tässä nyt puhutaan äh, itseään pussiin ja tässä EU tekee täyskäännöksen tässä periaatteessa. Äh, tässä äh, todella, kun todetaan oikeastaan tässä mietinnössä, että nämä eläkkeet vain kallistuvat, koska ähm, jos näin sitten tämä tieto, mikä tässä mietinnössä on, on liioittelua, niin uskon, että me tarvitsemme todella tärkeitä toimia eläkefirmat ja jäsenvaltiot eivät tarvitse tätä mietintöä, ne tarvitsevat apua, jotta premiot pidetään alhaisina, koska muutoin tämä harhaanjohtava mietintö tuhoaa sen, mitä itse asiassa tästä on yritetty nyt rakentaa. Kiitoksia sitten edustajalle Pen Puhemies, hyvät kollegat vakaussopimuksessa ja tulevaisuuden kilpailukykysopimuksessa eläkepaketti on ampumalinjalla, kuinka Eurooppa voi vaatia nyt alijäämässä olevilta jäsenvaltiolta tasapainoa vuonna 2013. Haluatte tämä eläkeikää 67 vuoteen ja uudistaa täysin jakojärjestelmään perustuvat järjestelmät mietinnössä. Ei näitä mainita, koska sinne pyydetään vähimmäisvakuuksia eläkkeelle olisi taattava nämä eläkkeet ulkomaalaisille, jotka tulevat tänne, jotka eivät koskaan maksaneet penniäkään. Edelleen eh, julkinen velka tulee edelleenkin rasittamaan jäsenvaltioita ja kehittämään eh, rahoistoivia liikkejärjestelmiä, Tiedämme kyllä, minkälaisia suuria riskejä niihin liittyy. Eläkejärjestelmät kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin mutta kansojen tahdon vastaisesti olla nyt ottamassa käyttöön ennalta näkemätöntä budjettikuria. Palkansaajat, eläkkeensaajat ja, ja muut ovat nyt täällä pelastamassa Eurooppaa, euroa ja teidän ultraliberaalia Eurooppaanne. Kiitoksia sitten muut puhujat. Mann, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, on erittäin illa, ilahduttavaa, että, että tällainen oma mietintö ole maanantai yössä muutamassa minuutissa, vaan että saamme nyt sen sitten tässä käsitellä sitä ajalla. Sekä, mitä, e, mitä tulee am, am, am, ammattieläkkeiden, eläkkeiden uudistamiseen esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Suomessa on sovittu uudesta, uusista vähimmäis standardeista yksin Saksassa myös vapaaehtoisten eläkkeiden osuus on 40 prosenttia maksu e, e, e, työmarkkinaosa osa puolten osuukseen, osuuteen ei ole kajottu on tärkeää, että selkeästi määritellään, mikä on vähimmäisstandardi Eh, muussa tapauksessa sitten eh, työeläkeläisten eh, tulevaisuus ei ole ollenkaan varmistettu mitä sitten tulee tähän yhteisen eläkeikään, sitä ei hyväksytty. Kansleri Merkel ja Sarkozy ovat vähitellen pyrkineet lähentämään näitä eläkejärjestelmiä, mitä tulee eläkeikiin toisiinsa. Nyt sitten jokainen kansallisen eläkejärjestelmän on sopeuduttava omaan demografiseen ympäristösään toivoisin, että, että me saisimme sitten tilaisuutta keskustella myöskin valkoisesta kirjasta, koskien myöskin sitten vapaaehtoisia työeläkkeitä, koska ne ovat siinä entisestään tärkeämpään rooliin nousemassa. Esittelijä haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö tämän? La rapportrice proposait de vous poser une question. Est-ce que vous la... Esittelijä ehdottaa kysymyksen esittämistä teille. Hyväksyttekö tämän? madame Olkaa hyvä, rouva Rova Ömen. Mevrouw de voorzitter. Kijk, ik wil niks in de ruimte laten. Kiitoksia puhemies. En minä haluaisin jättää tänne mitään väärinkäsityksiä. Käännyn herra Manin puoleen ja sanon, kertokaa minulle, missä täällä sanotaan, että solvenssia pitäisi sopeuttaa toisen pilarin eläkkeisiin. Minä vastustan sitä, mutta missä olette tämän lukeneet? Okei, okay, on poursuit le... No niin, haluatteko vastata? Olkaa hyvä. Zwei eh, berichte. Meillä on ollut kaksi mietintöä eh, kahdelta valiokunnalta. Tämä myöskin vakavaraisuus eh, eh, järjestelmä ei toimi. Se Ranskassa on jo kokeiltu, sitä siellä ei toiminut. Kannattaisi, olla, kannattaisi välttää sitä. Ja sen on tärkeää sitten, että valkoisen kirjan julkistamisen jälkeen pohtia uudestaan sitä, millä, millä tavalla, miltä tila, tilanne näyttää kussakin jäsenmaassa. Ja siitä voidaan ottaa opikseen. No, merci pour cet échange. Et la parole... Kiitoksia tästä. Sitten Rova Beres. Euh, Puolitoista minuuttia madame la présidente. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Olemme täällä suuntaantavassa keskustelussa ja parlamentti on halunnut teille välittää viestin, mutta muutoin sana, on muistettava, että maailma muuttuu ja eläkekysymykset ovat esillä kaikkialla. Tässä haluan viitata myöskin siihen, mitä on puhuttu kilpailukykysopimuksesta ja eurooppalaisen tason eläkkeestä tietyn ajan kuluessa. Nythän luomme sosiaalista Eurooppaa. Jos toimimme näin, niin toimimme kansalaisia vastaan ja sitä emme varmasti halua tässä Women Rightenin työssä. Sitten, sitten puhutaan muista suunnista ja haluaisinkin kysyä, äh, voitaisiinko ottaa huomioon myöskin äh, tämä asia, kun työstätte valkoista kirjaa ja että otettaisiin huomioon myöskin äh, sukupuolikysymykset, joita et, ette eh, riittävässä määrin ole ottaneet huomioon. Olemme myöskin sitä mieltä, että paras tapa eh, järjestää eläkekysymykset, on edistää työllisyyttä. Ja sen sijaan, että takerruttaisiin laillisen eläkeikään, pitäisi ottaa huomioon todellinen eläkeikä. Mutta tässä mietinnössä sosiaali- ranskalaisille sosialisteille on tiettyjä ongelmallisia kohtia, ja joita emme voi puoltaa. Ajatus siitä, että elinjään kohoaminen voisi automaattisesti johtaa myöskin elkeytymisiän kohoamiseen. Mielestämme kysymys on sosiaalisten oikeuksien pienentämisestä ja tästä emme voi olla samaa mieltä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on hyvin tärkeää. Jollevat ne osallistu, jos ei koko tämä kenttä osallistu näihin keskusteluun, menemme päin seinään. Kiitoksia sitten edustaja Sterks. Yksi minuutti met de rapporteur een, een heel even... Kiitoksia puhemies. Olemme saaneet hyvin tasapainoisia vastauksia esittelijöiltä näihin kysymyksiin. Meillä on tässä todellista Euroopan tason lisäarvoa ensimmäisen pilarin osalta erityisesti, mutta on sanottava, että julkisen talouden terveys ja vakaus on myös tärkeää, koska se mahdollistaa terveet eläkejärjestelmät. Näette kyllä, minkälaisen taakan niin julkinen sektori joutuu maksamaan eläkkeiden kautta. Kyllä komissiolla on tässä tehtävä niin, että jokainen jäsenvaltio äh, näkisi, missä vaikeudet ja riskit sijaitsevat. Sitten toinen kohta. Toisen pilarin osaltakin EUlla on rooli. korosti korostitte solvenssi kakkosta. Komission olisi pohdittava, mitä pitkän aikavälin riskejä meillä on, ja komission olisi selvästi ilmoitettava, kuinka nämä riskit on katettava, kuinka niitä suojaudutaan. On työstettävä nimenomaan useiden eläkejärjestelmien pitkäaikaisia riskejä ja niiden vaikutuksia. Jos nyt katsotaan näitä järjestelmiä, niin pelkäänpä, että emme ole suojautuneet kaikilta olemassa olevilta riskeiltä Euroopassa. Kiitoksia sitten Simanski, yksi minuutti. Przewodnicząca, projekt rezolucji parlamentu omawiany w ramach konsultacji prowadzonych... Euroopan parlamentin päätöslauselmasta on keskusteltu nyt ja voimme tukea sitä. Siinä vaaditaan tehostettua yhteistyötä ja parhaiten käytäntöjen huomioon ottamista ilman, että millään lailla jäsenvaltioita velvoitetaan toimimaan tällä hyvin hauralla ja tärkeällä osa-alueella, jota eläkkeet edustavat työllisyysvaliokunnassa olemme korostaneet sitä, että väestömuutos on hyvin tärkeä kysymys, kun ajatellaan tulevia eläkejärjestelmiä. On siis hyvin tärkeää, että, että pyritään tekemään kaikkemme, jotta voitaisiin helpottaa tätä demogra- demografista kriisiä Euroopassa. Samoin otettava myöskin huomioon myöskin suuret eroavaisuudet jäsenvaltioiden välillä kun kysymys on rahoituskyvystä tai olemassa olevista järjestelmistä näissä maissa. Seuraavana edustaja Hendel, yksi minuutti. Puhemies, hyvät naiset herrat. Munkin äh, äh, maan hyvinvointi on ihmisten työn tuloksena äh, sen, sen vuoksi nykytyöstä on maksettava paremmin. Heidän täytyy myöskin pyötä varmistamaan siis tulevaisuutensa nämä valtion eläkkeet ovat hyvin epävakaita. Siis sitä, sitä vastaan sitten myöskin tältä, vapaaehtoiset eläketurvajärjestelmät ovat hyvinkin riskaabeleja ja usein myöskin päätyneet konkurssiin. Silloin myös yksityiseltä sektorilta ei löydy ratkaisua. Ihmiset antavat suurpankeille tämän tulevaisuutensa ovat jo maksaneet jo myöskin pankkien pelastamisesta ja nyt sitten heidän pitäisi vielä sitten sietää eläkkeiden leikkaukset. Näissä nämä nykyiset eläkejärjestelyt ovat jo lisänneet vanhuusajan vähävaraisuutta, kun ei ole panostettu julkisiin eläkejärjestelyihin. Obermeier, pour une minute. Kiitoksia sitten Obermeier, yksi minuutti. Kiitoksia Äh, tämä äh, väestöpyramidin äh, kääntyminen perin ja 55-vuotiaiden osuuden kasvu suurimmaksi johtaa siihen, että myöskin nuoret menevät töihin yhä, yhä, nuorem, yhä vanhempina, paremmin koulutettuina ja ovat yhä lyhyemmän aikaa töissä. Me tarvitsemme perheystävällisempää politiikkaa Euroopassa. Esimerkiksi, myöskin perhe, perheverotuksen keventäminen tai sitten myöskin sellainen sellaiset avustukset perheille, joiden ansiosta voidaan myöskin äh, sukupolvien välistä äh, kuilua äh, kaventaa meidän pitää kyetä järjestämään niin, että myöskin seniorikansalaiset pysyvät työelämässä mahdollisimman paljon. Komissaarilta tällaista viestiä ei kuulunut. Äh, äh, äh, esimerkiksi tällaisten suuret kansanliikkeet ovat, tai liikehdinnät ovat aivan väärä tapa pyrkiä saada, saamaan ratkaisua eläkeongelmaan. Jaslovska. Seuraavana Jaslovska, yksi ja puoli minuuttia. zmiany demograficzne... Kiitos arvoisat naiset ja herrat. Demografiset muutokset, e, syntyvyyden vähentyminen, ja eh, tietyt etuisuudet eläkejärjestelmissä luovat suuria paineita julkiselle taloudelle. Tässä on mietitty paljon, missä määrin nykyiset eläkejärjestelmät ovat eh, pystyvät takamaan eh, kohtuulliset tulot. Kysymys on tietysti eri jäsenvaltioiden toimivaltuuksista ja tämä olisi hyvin kallis ja pitkä prosessi, josta lähdettäisiin muuttamaan se mitä komissioneuvosto nyt päättävätkään, niin on todella puhuttava myöskin eh, näistä ylimääräisistä kuluista. Ne on myöskin otettava huomioon, koska muutoin joudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot pelästyvät näitä ylimääräisiä eh, kuluja ja ottavat takapakkia. Toisekseen, jos, jos, jos halutaan taata eläkejärjestelmien turvallisuus, meidän täytyy moninaistaa myöskin tulon lähteitä ja käyttää myös julkista rahoitusta sekä myöskin yksittäisiä eläkejärjestelmiä, joita taattaisiin järjestelmän vakaus, on myöskin taattava markkinoiden, työmarkkinoiden monipuolistuminen ja kehitys on taattava myöskin, että on olemassa laillinen eläköitymis ikä ja myöskin eläkeiän korottaminen koska eurooppalaiset elävät pidempään, ähm, mutta tietysti jos halutaan taata myöskin riittävät eläkkeet, niin on myöskin taattava työntekijöiden terveyspalvelut. Haluan kiittää arvoisaa esittelijää yhteistyöstä ja avustanne. Seuraavana edustaja Gutierrez Prieto, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Täällä on jo sanottukin, että ERG-järjestelmien selkärankana on ja pitää tulevaisuudessakin olla julkinen järjestelmä, koska se on ainoa, jolla voidaan taata kohesio ja ainoa, jolla voidaan vähentää köyhyysriskiä yhteiskunnissamme. On kuitenkin huomattavaa, että OECD-maissa eh, eläkejärjestelmissä on suurta tasa-arvoisuutta. 2008 eläkkeet menettivät 20 prosenttia arvostaan ja edelleenkään ne eivät ole sillä vakavaraisuustasolla, jota on edellytetty. Eläkejärjestelmän kestävyys on tehtävä horisontaalisesti ottaen huomioon eri toimia, esimerkiksi työelämän ja perheelämän yhteensovittaminen, syntyvyyden edistäminen, työelämän vaikuttaminen, maahanmuuttopolitiikka, joka perustuu integraatioon, jolle taataan väestön kehityksellisestikin eläkejärjestelmiemme kestävyys. Olen pahoillani siitä, että tässä ei rajoiteta yrityksissä kääntäviä harjoittelusopimuksia, joista, joiden kautta voidaan, äh, eh, voidaan välttää eläkemaksut. Olisi tärkeää, että että myös näille ihmisille saataisiin ihmisarvoiset työpaikat. Kiitoksia sitten edustaja Liinne, yksi minuutti. Minä haluaisin eh, kiittää Ria Rautinien eh, kovasta eh, hyvästä työstä nyt on käynyt selväksi, että, että eläkeasiat ovat äh, jäsenma, jäsen, jäsenmaiden toimivaltaa, jos, jos mitkä EU, e EU-tasolta ei ole mitään syytä määrällä, määrätä vähimmäiseläkkeistä ja eläkeiestäkään. Lissabonin sopimus tekee selväksi, että ei EU, vaan jäsenmaat vastaavat eläkkeistä. Me kuitenkin me voimme jakaa tässä parhaita käytäntöjä, pyrkiä ottamaan opiksi toisten menestyksestä Äh, äh, ja myöskin että halutaan tämän äh, eläkeiän erilaiset määrittelytavat saada ojennukseen. Mikä sitten on eläkkeeseen oikeuttava ikä valtiollisesti, siis ikä, jolloin ihminen on oikeutettu nostamaan eläkettään, niin samalla sitten poistettaisiin kuitenkin pakollinen eläkeikä, joka katkaisee katkaisee ihmisen äh, työhalut, vaikka hän näin haluaisikin. Kiitoksia sitten edustaja Karno, yksi minuutti. Votre micro, oui. Mikrofoni. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych pogratuloval. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluan onnitella esittelijä. Hän on tehnyt valtavasti äh, työtä, hienoa työtä. Tässä on jätetty satoja tarkistuksia. Vaikka tämä ei ole lainsäädäntömietintö, tämä on hyvin merkittävä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden sosiaalijärjestelmiä. Pääasialliset päätelmät ovat seuraavat. Päätökset eläkejärjestelmistä ovat poliittisia päätöksiä ja tämä kuuluu yksittäisille jäsenvaltioille. On hyvin tarpeellista että eläköitymisikää nostetaan ainoa kasvun lähde EU:ssa on työvoiman tuottavuuden kasvu. On hyvin tärkeää, että takaamme myöskin iäkkäämpien työntekijöiden työssä pysymisen joustavuudella ja työmarkkinasuhteilla ja myöskin oikeilla eläkejärjestelmillä ei voida lähteä koordinoimaan näitä eläkejärjestelmiä, niiden uudistuksia EU-tasolla. Me emme tue myöskään eläköitymisiän harmonisointipyrkimyksiä tai sitä, että sidottaisiin eläköitymisikä ja eliniän pidentyminen. Emme tue myöskään sitä, että lähdettäisiin harmonisoimaan erilaisia määritelmiä, muun muassa sen suhteen, mikä on riittävä EU-ssa ja mikä ei. Kiitoksia sitten Ravalio Yksi minuutti subsidiariteit een zaak van de lidstaat zelf en solidariteit. Dat is... Subsidiariteetti on periaate, jota on sovellettava tähän. Esittelijä on sanonut sen useaan kertaan. Sitä on sovellettava eläkepolitiikassa. Useita ehdotuksia ei otettu huomioon vihreässä kirjassa esittelijä on sanonut, että vihreä kirja kuitenkin oli myönteinen. Meinasin pudota tuoliltani. Subsidiariteetti moninkertaistaa aloitteita niin, että voidaan laajentaa esimerkiksi harmonisoitua eläkeikää tai vähimmäisiä, elä, vähimmäistaso eläkkeelle tai eläkerahastojen välistä kilpailua tai yksityistämistä, subsidiariteetti. Kyllä tarvitaan, mutta ei tämä kaikki ole subsidiariteettia. Jos tämä johtaa nyt kestäviin järjestelmiin, niin ehkä me olisimme voineet ymmärtää EUn puuttumisen asiaan ja ehkä komissio esittelijä pitävät markkinoita nyt prioriteettiasemassa. Tämä vielä lisää köyhien ja rikkaiden välistä kuilua. Kasa, puolitoista minuuttia. Grazie, signora president. Nibda billi kollega signora Omen Scholz. Kiitoksia puhemies haluaisin eh, kiittää kollegaani Omen Reutonia hyvästä eh, eh, työstä tässä mietinnössä. Tunnustetaan se, se to, tosi iso asia, että kun ikäihmiset ovat erityisen haavoittuvaisessa roolissa, sen vuoksi jäsenmaiden on huolehdittava siitä, että niiden sosiaaliturvajärjestelmät, erityisesti eläkejärjestelmät, ovat vahvoja ja tarjoavat sitten ikääntyvälle väestölle myöskin mahdollisuuden turvalliseen e, e, taloudellisesti riippumattomaan elämään jäsenmaiden äh, on itse määriteltävä tämä riittävyys heidän vanhusväestönsä osalta. Äh, tämä on määriteltävä äh, kunkin jäsenmaan omien, omien olosuhteiden mukaisesti läheisyysperiaatteita kunnioittaen komission suositus parhaiden käytänteiden jakamisesta on erittäin suositeltava, niin että päättäjät sitten voi, voivat ottaa opikseen toinen toistensa eläkeuudistuksista jotta, jotta, jotta uudistusten kestävyys taataan, mutta näillä ankeina aikoina tämä on tietysti erityisen haastavaa. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. Fontosnak tartom több Arvoisa puhemies, on yhtäläisen tärkeää, että meillä on mahdollisimman paljon eurooppalaista koordinointia eläkekysymyksissä kuin mahdollista. Ensinnäkin meillä on ollut tämä kriisi, joka on nostanut esille kysymyksen mikrotalouden vakaudesta ja meillä on tietysti myöskin Äh, äh, kysymys äh, siitä, että myöskin vanhuuspäivät täytyy voida viettää arvokkaasti. Monissa maissa on ryhdytty erilaisiin toimiin, kuinka näitä eläkejärjestelmiä on kehitetty, mutta mitä muutoksia sitten tuleekaan, niin meidän täytyy taata se, että kestävyys olisi ykkösasiana, kun taataan arvokas elämän loppuosa työntekijöille. Tarvitaan työmarkkinaosapuolten mukana olla, tarvitaan riittävästi aikaa, jotta ihmiset saavat valistusta näistä muutoksista ja heidän täytyy saada tietoa myöskin päätöksistä ja joka tapauksessa tässä täytyy edetä kuluttajaystävällisellä tavalla. Kiitoksia sitten Rova Ford, yksi minuutti. Eh, kiitoksia, kun eh, täällä otettiin eh, valtion eläkkeet 1800-luvun lopulla käyttöön. Keskimmäinen eliniän odote oli 45 vuotta Eh, nyt me pyrimme eh, eh, varmistamaan riittävät tulot myöskin vanhemmalla iällä. Kaikkien maiden työmarkkinat ja väestökehitys vaihtelee. Tietysti myöskin valtion eläkkeet tarvitsevat valtion rahoitusta, mutta tässä parlamentissa on tehtävä selväksi se, että vähimmäisansiotasoa tai eläkeikää ei tule nyt eikä tulevaisuudessa säästäjät kaipaavat ymmärrettävää ajantasasta tietoa. Me tarvitsemme selkeitä säästötavoitteita ja säästöjärjestelmää, mutta ne pitää olla myöskin turvallisuudet. Tietenkään riskitaso ei saa olla sama kuin jossain vakuutusyhtiöissä. Bordeaux. La parole est à Madame Morin. Kiitoksia sitten Morin Chartier, puolitoista minuuttia. Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa aivan ensin, että kriisi ja väestökehitys molemmat nyt yllyttävät meitä pureutumaan tähän eläkejärjestelmän ongelmaan useassa Euroopan unionin maassa. Haluaisin tervehtiä ja olla ilmaista tyytyväinen tähän työskentelytapaan, jonka kautta komission jäsen on Dor kertoi, että, äh, että kuulemismenettelyn ja neuvontavan ku, kuulemisen jälkeen äh, laajennettiin tämä, laadittiin tämä vihreä kirja ja myös Omen Rauten äh, käytti tätä samaa menetelmää mietintönsä laatimisessa. Haluaisin korostaa kolmea kohtaa, jotka meidän on ehdottomasti otettava huomioon, jotta onnistuisimme tässä eläkkeiden kestävyyskysymyksessä. Ensinnäkin epätasa-arvo, joka kohdistuu eläkeiässä oleviin naisiin, koska työuran e- epätasa-arvoisuus sitten heijastuu eläkkeessä ja johtaa näiden naisten köyhyyteen. Hyvä esittelijä, haluaisin todeta, että nämä että meillä on edelleen köyhiä naisia, jotka eivät ole tehneet työtä työ, työikäisenä ja ja heidän pitäisi saada jonkinlainen kansaneläke tästä. He, sitten nuoret henkilöt ovat joutuneet myös kärsimään kriisistä, mutta sitten heidän on kärsittävä lapsensa ja vanhempiensa, isovanhempiensa ongelmista. Ja loppujen lopuksi myös ikääntyneet ihmiset ovat vaikeuksissa. Heidän työuransa on pidennettävä. Hyvät äh, kollegat, äh, äh, eläkkeet, eläkkeiden pitää perustua siihen, että ihmisillä on riittävät työpaikat. Me ei saa myöskään johtaa sitten vanhusien köyhyyteen ja vähävaraisuuteen ei, ole myöskään välttämättä, tarvitse välttämättä ihmisen ottaa lisää vaku, vakuutus, jotta sitten voisivat ää, varmistaa itsellensä riittävän ää, elin, elintason näillä lisäkkeillä maksamaan. Sen vuoksi tämä ensimmäinen pilari tai eläkkeissä on erittäin tärkein täytyy olla riittävän solidaarinen ja riittävän tehokas järjestelmä niin, että se takaa ihmisille riittävän elintason. Me, me täytyy myöskin sitten saada annetuksi signaali jäsenmaista, että ihmiset kykenevät elämään näillä eläkeillä. Kotomasmaan lähti perehtymään Saksan järjestelmän aika huolellisesti. Me, me en tähän lähde nyt mukaan, vaan meillä olemme tässä osa aikaisemmassa valiokunnassa työstäneet näitä vastaavia muutosesityksiä ja toivottavasti sitten komissio myöskin sitten ottaa huomioon kansalliset er-, eri, erilaisuudet näissä järjestelmissä, että, että me jää paikalla, paikallamme polkemaan. Siis Kiitoksia. Seuraavana Stolojan, puolitoista minuuttia. Ah, mulțumesc, doamnă președintă. Cred că trebuie să avem uh, realism minä uskon, että meidän täytyy olla realisteja ja tunnustaa, että nykyiset eläkejärjestelmät pohjaavat varojen siirrolle eri sukupolvien kesken. Ja äh, tämä on erityisesti jakojärjestelmiin perustavien maksuperusteiden eläkkeiden periaate, ja tämä liittyy siis talouteen. Ja näin ollen näiden, näitä järjestelmiä täytyy tukea julkisesti, jotta ne olisivat elinkelpoisia väestön vanheneminen, lisääntynyt liikkuvuus työvoiman keskuudessa johtavat siihen, että ähm, julkisten äh, eläkejärjestelmien vajeet vain äh, syvenevät. Ja se, että sitten lähdettäisiin laillista eläkeikää nostamaan tai äh, nostamaan sosiaalimaksuja, niin kaikki nämä ovat rajallisia toimenpiteitä ja sosiaalinen vastustus tämän tyyppisille toimenpiteille varmasti vain vakavoittaa tätä tilannetta. Kaiken kaikkiaan meidän täytyy ottaa huomioon se, että ratkaisuna on siirtyminen sellaisiin eläkejärjestelmiin, joissa työssä olevat koko aktiivi elämänsä, elämänsä aikana keräävät itselleen eläkettä. Kiitoksia sitten Kosa puolitoista minuuttia. az európai unió sok mindennel foglalkozott a fogyatékossággal él. Euroopan unioni on työstänyt monia vammaisasiakokonaisuuksia viime vuosina, mitä sitten tulee jäsen, jäsen, jäsenmaiden eläkejärjestelmiin. vammaiset eivät riittävän hyvin ole tulleet huomioon otetuksi ne, jotka ovat vammaiseläkejärjestelmien piirissä, ovat nimenomaan nyt sitten Itä- ja Keski-Euroopan jäsenmaissa asemassa. Tämä valtion eläkejärjestelmä on hyvin hatara mikä, mikä sotii 2020 strategiaa vastaan hyvin voimakkaasti, me, me, kun puhumme eh, räätälöidyistä eläkeratkaisuista eh, eh, yksilöille, siinä, kun toisaalta monet olisivat hyvinkin kykeneviä toimimaan työmarkkinoilla ja aktiivisesti työelämässä. Ennusteet osoittavat, että, että, että me, että tämä edunsaajien lukumäärä kaksinkertaistuu ja aktiivisessa työissä olevien lukumäärä taas vähenee. Eli meillä ei ole kestävää pohjaa eläke, eläkejärjestelmillemme, erityisesti jos on kyse vammaisista. Haluan viitata esittelijän kommenttiin, että meillä on 50 miljoonaa vammaista, joista puolella on työpaikka. Mitä to, mitäs toisella puolella sitten? Kiitoksia sitten Pupakis puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitän esittelijää tästä työstä, koska hän on säilyttänyt asianmukaisen tasapainon eri eläkejärjestelmien välillä, joita Euroopassa on. Talouskriisin aikana ja työttömyyden lisääntyessä ja palko, palkkoja leikattaessa eläkejärjestelmien uudistaminen on suuri haaste kaikille jäsenvaltioille. Ensimmäinen pilari eli julkiset eläkkeet on kuitenkin se, mikä on säilytettävä, koska sen kautta on taattava asianmukaiset eläkkeet, eikä niitä pidä siirtää toiseen pilarin. Toisen pilarin pitäisi toimia lisää eläkkeenä, ensimmäisen pilarin tukena. Sitten toinen kysymys, jotta voidaan taata ihmisarvoinen elämä, ei voida soveltaa automaattisia sopettajia, pitäisi ottaa huomioon maantieteellisetkin näkökohdat ja naisten osallistuminen työelämään, elinlaatu, elämänlaatu ja terveys eläkejärjestelmissä on säilytettävä takeet sille, että ei estetä nuoria pääsemään työmarkkinoille – hetkenä, jolloin työttömyys on merkittävässä lisääntymässä. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa, mutta me olemme aika lailla myöhässä. Komission kyselytuntia on joutunut lyhentämään puolella tunnilla, koska olemme niin paljon jäljessä. Minulla on 17 pyyntöä, mutta otan vain viisi niistä, koska haluan kunnioittaa seuraavaa keskustelua Matiasin mietintä väärennetystä lääkkeistä. Eli äh, otamme vain viisi. Aloitan Rybihistä EPP ja annan tasavuoroisesti sitten eri ryhmille puheenvuorot. Aha, hän onkin lähtenyt. No, sepä sattui sopivasti. Harmi hänelle, mutta kun hän ei ole paikalla, niin puheenvuoron saa Luka Czisewska. Pani przewodnicząca, dyskusje odbywają się... Kiitos puhemies. Keskustelut, joita joissain jäsenmaissa käydään eläkkeistä ja sosiaalinen kuohunta osoittavat, että nämä kysymykset ovat varsin vaikeita. Ei voida ottaa käyttöön vain yhtä ainoa eläkemallia, joka olisi pakollinen kaikissa maissa. Ehm, väestön muutos tietysti on johtanut kriisiin. Kansalliset järjestelmät tämä vääjäämätöntä. Monissa maissa on ongelmia rahoittaa nousuvat eläkekulut ja tämä asettaa kenties kyseenalaiseksi solidaarisuuden eri sukupolvien välillä. Mutta eläkkeet, eläkkeiden on oltava turvattuja ja jos otetaan huomioon palkka, niin sen täytyy pohjata myöskin palkkaan. Tämä, saattaa myöskin, tämä liittyy myöskin naisten ja miesten välisen epätasa-arvon. Naisten alhaiset palkat johtavat alhaisiin eläkkeisiin. Kiitoksia sitten Plym yksi minuutti. Onko Rova Plymby paikalla? Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Haluaisin uh, todeta, että tämän keskustelun alussa komission jäsen puhui siitä, kuinka suuri menestys Euroopan sosiaalimalli on ollut ja yksi menestyksen liittyvistä tekijöistä on juuri tasa-arvo miesten ja naisten välillä. Toivon, että tämän mietinnön kautta voitaisiin välittää selkeä viesti tasa-arvon mukaan ottamisesta asianmukaisen eläkejärjestelmään. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. Olisi arvioitava, millaisia vaikutuksia yhteiskuntaan on toimilla, joilla tunnustettaisiin kotona tehty työ ottamalla huomioon rahoituslaskelma, jossa tämä työ huomioitaisiin eläkettä laskiessa. Pyytäisin, että komissio poistaisi, poistaisi artiklan 5.2 äh, direktiivistä 2004, joka mahdollistaa naisten syrjimisen eläkkeissä. Bilbao. Presidenta. El sistema... Kiitos puhemies. Eläkejärjestelmät ovat hyvin tärkeitä Euroopan sosiaaliselle mallille ja siitä täytyy pitää kiinni. On taattava niiden elinkelpoisuus ja pyrittävä mahdollisimman suuren sopusointuun yhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja luotava eurooppalaiset standardit, joilla taataan maksukykyisyys kaikissa järjestelmissä. Ja tässä täytyy pohjata tietysti valvontakriteerille, jotta taataan myöskin kaikkien jäsenvaltioiden tällainen tasaus, ta, tasa, tasa, tasaisuus. Ja vuodesta 2013 lähtien on on olemassa tiettyjä muutoksia tietyissä jäsenvaltioissa. Nyt on yhdyttävä rationaaliseksi tässä keskustelussa, koska tietysti pyritään nostamaan eläkeikää. Nyt on kuitenkin otettava huomioon myöskin elä, eläköitymässä olevan ihmisen työura ja hänen maksamansa maksut ja eläke. On katsottava tulevaisuuteen näissä eri standardeissa ja on hyvin tärkeää, että myöskin eläket voidaan siirtää maasta toiseen on muistettava, että ihmiset muuttavat kenties asuinpaikkaansa ja tähän on kiinnitettävä huomiota samoin myöskin vammaisiin ja sukupuolikysymyksiin on kiinnitettävä huomiota. Kiitoksia. Sitten on edustaja Schröder, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Minulla olisi kysymys, onko mitään järkeä tähän keskusteluun reagoida valkoisella kirjalla? eikä ja sitten ratkaista näitä tärkeimpiä ongelmia, joita minusta on kaksi. Ensinnäkin se seikka, että, että, että, tämä, äh, äh, äh, että laki, lakimääräinen elä, eläkeikä ovat ristiriidassa muiden järjestelyjen kanssa, ja se pitäisi tietysti säätää komission toimesta, jotta eläke saataisiin kestäväksi mitä, mitä sitten tulee työeläkkeiden siirrettävyyteen, se tulee sel- selkeästi hoidettava nyt uudessa direktiivissä, koska liikkuvat työntekijät menettävät jatku, jatkuvasti rahaa, jotta sitten voisi täältä vanhuuden turvaltaan. Nyt on nyt korkea aika tehdä tässä jotain. Rubiks. Kiitoksia edustaja Schröter, sitten Rubiks. Monsieur Rubiks. Herra Rybiks. Rakat kollegat. Taloudellisen kriisin aikoina ja tuloksena väestön ikääntymisestä näemme, että sosiaalibudjettivarat vähenevät ja eläkkeelläisten määrät lisääntyvät. Tämä vie pohjaa eläkejärjestelmien kestävyydeltä. Sen takia meidän täytyy sopeuttaa järjestelmiä nykyisiin haasteisiin. Olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa kun hän puhui siitä, että on työskenneltävä kovasti näiden suuntavivojen kehittämiseksi. Uskon kuitenkin, että meidän pitäisi saada aikaiseksi sosiaalinen rahasto, joka olisi samantyyppinen kuin kohesiorahastot, jolla autettaisiin eläkeläisiä kaikissa jäsenvaltioissa, joissa tulo, tulo tasot ovat alhaisia, joissa valtion budjetilla ei pystytä takaamaan kunnollisia tuloja ikäihmisille. Ja näitä ihmisiä on entistä enemmän. Kiitoksia. Olen todella pahoillani muiden puheenvuoron pyytäjien puolesta. Meidän on nyt mentävä eteenpäin ja annan puheenvuoron komission jäsenelle, mitä hänen on sanottava näihin kaikkiin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Thank you much. Uh, Kiitoksia kovasti. Minä vielä kerran haluan onnitella näitä asianomaisia valiokuntia, jotka ovat tätä keskustelua käyneet ja jotka ovat mietintöä valmistelleet Äh, ymmärrän, että monien poliittisten äh, kansallisten äh, taustojen kannat on hankalasti, ovat hankalasti yhteen sovitettavissa, mutta tässä mietintä, mietintä näyttää kuitenkin olevan laaja, laajasti kannatettu, mikä sitten rohkaisee Eh, komissiota sitten eh, tämän eh, vihreän kirjan seurantaan. Lähekuukautena on tulossa lausunto, jossa otetaan myöskin parlamentin kanta huomioon sitten 2011 kolmannen vuosi neljänneksen valkoinen kirja sitten sisältää myöskin vaikutusten arvioinnin, mikä taas antaa sitten mahdollisuuden asianosaisille osallistua keskusteluun. Minä voin jo nyt tässä vaiheessa kertoa teille, että että komission eläketyöryhmä jo viime viikolla käsitteli mahdollisia vaihtoehtoja Euroopan, eurooppalaisen eläkepolitiikan puitteiston kehittämiseksi. Siitä äh, äh, edellytettiin äh, poliittista keskustelua. Eläkepolitiikasta myöskin me halutaan keskustelukumppaneiksemme sääntelijät koskien esimerkiksi ammatti, am, ammatillisia eläkkeitä, vakavaraisuussääntöjen noudattamista ja samoin myöskin sitten hyvien käytäntöjen vahvistamista, myöskin sukupuolten ulottuvuutta tulee sitten valkoisessa kirjassa syvällisemmin käsitellä kuin on ollut tapa asianlaita tässä vihreässä kirjassa. Kannattaa nyt sitten sekoittaa näitä vihreitä ja valkoisia kirjoja muihin lentäviin esineisiin Euroopan taivaalla. Me pyrimme saavuttamaan Äh, vain sen hyvän eläketurvan, ei sama, äh, samasta puusta veistettyjä määräyksiä eikä eläkeikää. Sitä tarvitaan. Moninaisuus on tässä kunniassaan. Ja samoin myöskin äh, uudistuksissa aina omat riskinsä, koska sitten tulevan, tulevat eläkkeet ovat paljon riippuvaisempia pitkäaikaisista työmarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Sen, sen vuoksi kaivataan lisää työmahdollisuuksia myöskin vammaisille, jolla, jollain voidaan sitten rahoitusjärjestelmistä riippuvuus vähenee Äh, hyvät äh, äh, Euroopan parlamentin jäsenet, jään odottamaan yhteistyötä tulevaisuudessakin tässä hyvin tärkeässä asiakokonaisuudessa. Niin, Kiitoksia lopuksi vielä esittelijä Omen Raitten. Olkaa hyvä. Ik wil de gelegenheid te baat nemen om mij... Käytän tilaisuutta hyväkseni ja siteraan Geokoitas Materia, Materia en tiedä nyt missä hän on, mutta tässä kuitenkin tehtiin jotakin tiettyjä huomioita, joita en oikein ymmärtänyt. Tässä sanottiin, että Euroopan kautta ei voida ratkaista kaikkia. No itse asiassa tässä sovelletaan subsidiariteettia. Kysymys ei ole talouden ohjausjärjestelmästä. Me haluamme, että kaikilla niillä, jotka työskentelevät kun kysymys on tästä talouden ohjausjärjestelmästä, että he löytäisivät siis oman sijansa siitä ja emme halua, että jotkut jäsenvaltiot joutuvat kärsimään sen takia, että ne todella pitävät huolta, kantavat huolta tulevaisuuden eläkejärjestelmistä tässä toinen edustaja jo lähti asti, mm, mutta tämä rouva ei varmasti lukenut tuota niin koska se mitä hän sanoi ei ollut minun mietinnössä, Niin monetkin kollegat, Darden, Girling, Lambert, varjoesittelijät. Haluan kiittää heitä kaikkia siitä, että he ovat osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen. Uskon, että meidän on analysoitava kunnolla sitä, mitä meidän nyt tulee tehdä ja uskon, että on olemassa vielä erikoispiirteitä siellä ja täällä, jotka liittyvät jäsenvaltioihin, mutta näistä vaikeuksista huolimatta ja komission kanssa ja arvon komission jäsenen kanssa uskon, että voimme tehdä hyvää työtä, jotta tästä kirjasta todella tulee kestävä ja että saamme sen valmiiksi. Ja toivon, että kaikki äänestävät tämän asian puolesta. Tämä oli varsin kiperä kysymys, mutta uskon, että lopulta kaikki päättyy vielä hyvin. Kiitoksia esitteli Omen Raattan. Tämä päättää keskustelumme ja äänestämme huomenna kello 12. Muistutan, että ne, jotka eivät voineet nyt käyttää puheenvuoroa, voivat toimittaa kirjallisen ilmaisun, joka ei